miksi ja otsikot julkaistaan istunnon pöytäkirjassa. Olen saanut EPPltä, ST-ryhmältä tiedustelut, jotka koskevat nimityksiä parlamentaarisiin valtuuskuntiin. Lista, lista on saatavilla, ellei huomautettavaa ole, niin silloin tämä lista tullaan hyväksymään. Aika on huomiseen päivään asti. Ja sitten on vuorossa esi- itse esityslista. Esitys, viime, viimeisen luonnos, joka hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa työjärjestyksen mukaisella tavalla. Tämä on teille jaettu. Työjärjestyspuheenvuoro. Si, señor presidente. Eh, segura... Kyllä puhemies, työjärjestyspuheenvuoro koska eilen äh, Kuubassa tapahtunut äh, tapahtuma on äh, hyvin järkyttävä. Eräs kuubalainen henkilö, Soto Garcia nimeltään, hänet ihan julkisessa puistossa Santa Claran puistossa poliisit ampuivat. Tämä on vakava ihmisoikeusrikkomus ja puhemies, meidän täytyisi vähintäänkin vaatia riippumatonta tutkimusta tämän kuubalaisen vasta eh, rintaliikkeen edustajan murhan vuoksi. E, Kiitoksia, että takie wydarzenie Kiitoksia, että huomautitte tästä. Se on, näin on todellakin tapahtunut, niin kuin te totesitte. Kiitos siitä, että kiinnititte huomiota tähän. Sitten on vuorossa